Eh, dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Nyt voisimme aloittaa äänestämällä. Uh, uh, let me say, at the beginning, haluan nyt tässä ensiksi kuitenkin järjestää tuollaisen testiäänestyksen. Valmistautukaa testaamaan äänestyslaitteet. Tämä on hyvin tärkeää. Käykää istumaan ja päättäkääpä keskustelunne nyt, koska nyt aloitamme testiäänestyksen. Oletteko valmiit jo kesälomille? Oletteko valmis lähtemään kesälomalle? Vastatkaapa tähän kysymykseen. Äänestys alkaa. Äh. Dear Arvoisat kollegat, voisitteko nyt päättää keskustelun? Ikävää, että joudun tässä olemaan vähän tiukka, joten vastatkaapa nyt tuohon kysymykseen. Päättäkää nyt keskustelun ja vastatkaa kysymykseen. Äänestys päättyy. No niin, nyt haluan kertoa teille seuraavaksi, että me olemme hiukan muuttaneet esityslistan järjestystä. Nyt ensiksi äänestämme perheyrityksistä Euroopassa. Esittelijämme Angelika Niebler pyysi tätä, sillä hänen täytyy lähteä aikaisemmin. Niin siis tästä syystä me olemme nyt muuttaneet järjestystä. Uskoakseni se ei ole teille mikään suuri ongelma. Eli aloitamme nyt perheyrityksillä Euroopassa. Edustaja Angelika Niebler saa esimerkiksi puheenvuoron. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja, arvon kollegat. En halua tässä nyt pitkittää tätä äänestysprosessia, mutta haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä tämänkin tekstin käsittelyn tiimoilta. Tarkistuksia sateeli, mutta ne olivat saman kaltaisia, joten toivon, että tänään laajalla rintamalla voimme lähteä tukemaan eurooppalaisia perheyrityksiä. Oikein paljon kiitoksia myöskin niille, jotka olivat muovaamassa kompromissitarkistuksia. Saaneen korostaa sitäkin, että kaikki olivat halukkaita tekemään myönnytyksiä. Kaikki antoivat jotain ja saivat jotain, joten kiitokset oivasta yhteistyöstä ja saaneen vielä sanoa sen verran, että haluaisin yhteen tarkistukseen, nimittäin tarkistukseen 89 esittää suullisen tarkistuksen ja ehkäpä puheenjohtajalle sopii, että ennen kuin tästä nimenomaisesta kohdasta äänestetään, niin esittelen tämän oman suullisen tarkistukseni. In favor. Ei, ongelma, ei ongelmana tässä. Kompromissitarkistus yksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissitarkistus kaksi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty tarkistus 67, 75 ja 79 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 69 puolesta vastaan Kuusikymmentäkahdeksan raukeaa. Kuusikymmentäyhdeksän Eli nyt kyseessä on tarkistus 69 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä on hylätty. Työllisyysvaliokunnan 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämäkin on hylätty. Anteeksi, tarkistus 72, 71, 73, 74 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 97 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvä. Tarkistetaan koneäänestyksenä 97. Äänestys päättyy. Anteeksi, yksi EPP liikaa. Aha, selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdestä kahdeksan. kahdeksan. Edustaja Niebler, suullinen tarkistus tähän. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin esitellä seuraavan suullisen tarkistuksen, tarkistuksen 89. Calls on the Commission Eli tässä viitataan muun muassa kosmeen ja täydennetään. Danke. Eh, my question is, um, eh, is an... Niin kysymykseni kuuluu, Vastustetaanko tätä suullista tarkistusta tässä? Nouskaa ylös, jos vastustatte. Kukaan ei vastusta. No niin, eli sitten äänestämme 98 suullisen tarkistuksen kanssa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 137 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Sata puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 100. Sata. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 101 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 112 ja 116 puolesta vastaan. Tyhjää tarkistetaan. 112 ja 116. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 117 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyys 22 puolesta vastaan tyhjää. Tämäkin on hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 135 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 141 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 143 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty 147 puolesta vastaan. Tämä täytyy tarkistaa 147. Tarkistamme koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, te ette nostaneet käsiänne kovinkaan selkeästi. Tehkääpä niin. 149, 149 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Työllisyysvaliokunnan kolme. Anteeksi, ensimmäinen osa. Emple kolmonen, eka osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty. Tarkistetaan tuo toinen osa. Toinen osa siis tarkistetaan. Työllisyys kolme, toinen osa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 183 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 100 89 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä. 189. Tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. FEM 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. FEM 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 13 puolesta vastaan tarkistetaan FEM 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1 96 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 210 puolesta vastaan. Tyh- tarkistetaan. 210 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjä mm, tarkistetaan. Tarkistus seitsemän. Tarkistus seitsemän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Joku muutti mieltään. Näin sen koska aikaisemmin se oli 50-50 no, tuo jakauma, mutta nyt tämä oli aika selvä. No niin, eli tarkistetaan joka kerta. Tarkistus, tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 24 25 yhdessä puolesta vastaan todennäköisesti hylätti, mutta tarkistetaanpa 24 ja 25. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 23 puolesta vastaan. Kukaan ei äänestänyt. Uudestaan 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty, uskoakseni. No niin, tarkistetaan. 26. 26. Tämä ei ollut selvä. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 36 puolesta vastaan uudestaan. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Työllisyys G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 työllisyys 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 27. 27. Äänestys on päättynyt. Voi voi. 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luullakseni hylätty, mutta tarkistetaan. 28 tarkistetaan, anteeksi. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Niin kuin me näimme. Mm. FemD puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Pahoittelut tästä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sen E puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. G puolesta. Vastaan. Tyhjää. G. G täytyy tarkistaa. yksi EPP-läinen liikaa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. H. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. I. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. K. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä täytyy tarkistaa pahoin perustelut K siis kyseessä. Äänestys on päättynyt. Hylätty. FEM 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 10 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Sitten koneäänestyksenä Loppuäänestys, nimenhuutoäänestys. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Ehkäpä Angelika Niebler. Anteeksi. No niin, äänestys on päättynyt. 48. Onneksi olkoon. Saimme tuloksen. Angelika. Kiitoksia. Seuraava aihe. Seuraava esityslistallamme on sininen talous, kollega Ferreira, sininen talous. Aloitetaan. Kompromissitarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 tarkistus 78 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 78. 78 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan. Tarkistetaan 93. 93. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 97 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 121 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan 121. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 131 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 152 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ja nyt meillä on kompromissitarkistus 12. Ja esittelemme Ferreira. Haluaisi sanoa jotain. Kollega Ferreira, Ferreira annan nyt puheenvuoron teille. President, ähm... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä oli varmaan väärin käsitys, joka on kyllä nyt selvä nyt. Haluaisin pyytää, että tämä suullinen tarkistus jätettäisiin huomiota, että se raukeaisi. Siis tämä suullinen tarkistus ja äänestäisin ainoastaan kompromissitarkistuksesta. Ja että tarkistus 154 ei olisi katettu kompromissilla, vaan siitä äänestettäisiin lisäyksenä suullisen tarkistuksen. Kiitoksia. Okei, okay. good. it... No niin, jos tämä kompromissitarkistus 12 on myönteinen, 154 on sitten myöskin äänestyksen alaisuudessa. Eli kompromissitarkistus 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 1, 5, 4 puolesta, vastaan. Tämä on hylätty, mutta tarkistetaan, tarkistetaan tämä kuitenkin, koska tämä on tärkeää. 1, 5, 4 nyt äänestämme ja nyt äänestys päättyy. Hylätty selkeästi, mutta oli hyvä tarkistaa tämä kuitenkin, koska se oli hiukan ristiriitainen. 156 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksy, hylätty. 157 puolesta vastaan. Tarkistetaan kollegat. 157. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 158 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 159 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 162 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 167 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää. Tämä ei ollut selvä. 169 tarkistetaan koneäänestys. 169. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Kompromissi 20 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 179 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Anteeksi, tässä oli siis kaksi osaa. 179 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 180 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 181 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 181 tarkistetaan. Äänestys on päättynyt. Hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 183 puolesta. Anteeksi. Ensimmäinen osa. Siis tässä on kaksi osaa. 183 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 184 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 187 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistetaan 187. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 1, 8. Aha, Tämä on siis hyväksytty. Niin, 188 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 189 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 189. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 195 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 206 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 24 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 212 puolesta, vastaan, tarkistetaan tämä 212. Äänestys päättyy. hyväksytty. 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä vielä kerran. 214. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Angelika Niebler ei ole läsnä. No nyt tämä on ok. Äänestys päättyy. Hylätty. 2, 1, 5 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2, 1, 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 2, 1, 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2, 1, 8 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 222 puolesta vastaan tarkistetaan 222. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Selvä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 223 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 223. Tarkistetaan siis 223. Äänestys päättyy. Tarkistus 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 13 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Ai, se, se raukeaa, jos ensimmäinen osa. Mutta sehän hyväksyttiin. Ai ei. No niin, 14 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkkis. Kompromissi 25 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämä 37. Tarkistamme 37. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 43. 43. Neljäkymmentä kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. neljäkymmentä neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 46 puolesta vastaan tyhjää. No tämä täytyy tarkistaa 46. Neljäkymmentäkuusi. Äänestys on päättynyt hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 48. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 29 Kompromissitarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 1. Äänestämme ykkösestä.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 vastaan tarkistetaan. Työllisyys 11. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. Työllisyys 18 puolesta vastaan. Tyhjää Tämä täytyy taas tarkistaa, koska te ette nosta käsiänne kovinkaan selkeästi. Pahoittelut. Koneäänestys, Emple 18. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Työllisyys 22 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta. Vastaan tarkistetaan tämäkin. 23. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Yhdessä 26 ja 27 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 9 PES puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa PES 9. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. PES 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. PES 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 43 puolesta vastaan tarkistetaan. 43, PES 43. Äänestys päättyy hylätty. Ja sitten koneäänestyksenä loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys on päättynyt. Onnittelut kollega Ferreiralle 49 puolesta 8 vastaan. Onnittelut kollega. Go to the... Ja seuraavana siirrytään näihin yhteen toimivuusratkaisuihin. Eurooppalaisia julkishallintoja, yrityksiä ja kansalaisia palvelevat yhteen toimivuus julkisen sektorin nykyis, nykyaikaistamisen välineenä. Zorin esitteli kompromissi yksi puolesta, vastaan tyhjiä, hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. IMKO 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan hyväksytty. 71 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 71. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 27 imko puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 16 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 73 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 74 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjä, hetkinen vastaan tyhjä, tarkistetaanpa 75. Jokunen EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 77 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 78 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 35 imkolta puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. 79 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. IMKO 36 puolesta vastaan tyhjiä. Tarkistetaan IMKO 36. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjä Tarkistus 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 37 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. Kompromissi 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 39 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Imko 40 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 92 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, mutta tarkistetaan. 92. Hylätty. 93 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Imko 42 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 125 puolesta vastaan Tyhjä. hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjä. Tarkistetaanpa. 126 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 133 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan 133. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 51 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 52 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 134 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 136 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 53 imkolta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 54 imkolta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 137 puolesta vastaan tarkistetaan 137. Äänestys on päättynyt, hylätty. 138 puolesta vastaan. Tarkistetaanpa tämä. 138. Sähköinen tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 31 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko kolme puolesta vastaan. Tarkistetaanpa Imko kolme. Äänestys päättyy. Imko neljä puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. Imko viisi puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. MK6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Inko, Inko 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ko 44 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjä Tarkistetaanpa tämä. Äänestys päättyy. Äh, 46 puolesta vastaan tyhjä hyväksyt. 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan. 47 tarkistetaan koneellisesti. hyväksytty. Imko 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ei, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Taitaa olla, mutta tarkistetaan kuitenkin yhdeksikkö. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Imikon 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 16 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 20 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Imko 21 puolesta vastaan tyhjä Hyväksytty imko 22 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty 14 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjä. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys koneellisena nimenhuutoäänestys koko mietinnöstä. Äänestys päättyy. 55 puolesta, kaksi vastaan. Onnittelut, kollega Zorinjo. Ja viimeinen, mutta ei vähäisin kuitenkaan. Vuoden 2016 talousarvio. Trilogia koskevat neuvotteluvaltuudet. Esittelijä Anneliin van Bossäyt. Puheenjohtaja pahoittelee ääntämystään. Anteeksi. No niin, aloitetaan äänestys. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tarkistus yhdeksän. Tarkistus yhdeksän. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty, tarkistus 21 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 23 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty, kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanko? No niin, tarkistetaan vain. Kompromissi 9. Kompromissi 9 siis. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 46 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 48 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 48. 48. kahdeksan. No, meidän pitäisi olla varma tästä sinun tarkistuksestasi, Christian. No niin, äänestys on päättynyt. No niin, siinä näet. Kompromissi 10 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 52 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan hyväksytty. Ja nyt sitten äänestyksenä koko mietinnöstä loppuäänestys. Äänestys alkaa, äänestys päättyy ja tulos on erittäin hyvä. 48 puolesta, kaksi vastaan, kuusi tyhjää. Onnittelut edustaja Van Bossäyt. Paljon kiitoksia kollegat. Me olemme nyt päättäneet äänestyksen. Öö, ovatko ne hyviä vai huonoja uutisia, en tiedä. Loistavia uutisia. Ja nyt jatkamme seuraavan kohtaan esityslistallamme. Seuraava kohta on ITRE-valiokunnan painopisteet vuoden 2016 talousarviossa. Keskustelu Jose Manuel Fernandesin kanssa, joka on vuoden 2016 talousarvion yleisesittelijä. Hän on kollega budjettivaliokunnasta ja pyytäisin nyt kohteliaimmin, että lähdette täältä salista hiljaisesti. Pyydän. Okay. Okay, thank you. Christian, uh, we are very sorry that... Ikävää, että lähdette täältä, kollegat. Mutta mitä voimme tehdä asialle? esittelijä. Ahaa, hän odottaa siis tuolla. Hyvä. Ja. Hello. Very good to see you. Our dear rapporteur. Please take a seat.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 Kollege. Dear friends, Arvoisa Mirjam, pyydän, että nyt kävisit istumaan. Ja myöskin siellä pari muuta kollegaa. Pyytäisin istumaan alas, jotta voimme aloittaa työmme. No niin, muistuttaisin teitä vielä kerran että nyt siis käsittelemme kohtaa kahdeksan esityslistallamme ITRE-valiokunnan painopisteet vuoden 2016 talousarviossa. Keskustelu Jose Manuel Fernandesin kanssa, joka on 2016 talousarvion yleisesittelijä. Tervetuloa ITRE-valiokuntaan, arvoisa kollega. No, olen varma siitä, että tämä ei ole mitenkään tavatonta, että olette täällä kanssamme, mutta haluaisin muistuttaa, että äänestys ITREn kannasta neuvotteluvaltuuksien osalta. Ne tapahtui tänään aamulla ja esittelijä on täällä myöskin paikalla. Ja haluaisin myöskin painottaa, miten tärkeä vuotoinen budjetti on, kun päätetään prioriteeteista ITREN politiikan alueilla, koska tämähän liittyy myöskin taloutemme kilpailukykyyn, PK-yrityksissä, innovaatioiden televiestinnän, ICT ja myöskin energian puitteissa, joten tämä on äärimmäisen tärkeä taloutemme kilpailukyvyn kannalta, että meillä on tuollainen pois pääsystrategia kriisistä. Se on tärkeää taloutemme kilpailukyvyn kannalta. Meillä on noin 30-40 minuuttia aikaa tätä esitystä varten ja Pyytäisin, että kollegamme esittelijä herra Fernandes kertoisi tärkeimmistä Euroopan parlamentin prioriteeteista vuoden 2016 EUn talousarvion osalta. Jos voisitte nyt käyttää alustuksen tähän asiaan. Euh, Kiitoksia, puhun ranskaa. Suuntaviivat on jo hyväksytty vuoden 2016 budjettiksi eh, täysistunnossa 11. maaliskuuta. Siinä oli työllisyysyritys, yritykset ja pekoyritykset eh, ja yrittäjyyshenki tärkeimmät eh, painopistealueet. Tällä on vaikutuksia, näillä prioriteetilla vaikutuksia ohjelmiin, erityisesti otsakkeeseen se yksi a kun sisäistä ja ulkoista solidaarisuutta ei hyväksytä. Kohesiopolitiikka on, on tärkeä solidaarisuuden kannalta sisäisesti, mutta ei koskaan pidä unohtaa sitä, että kohesiopolitiikka on tärkeää myös tutkimuksen ja älykään kasvun kannalta sekä työllisyyden kannalta. Sitten ulkoinen solidaarisuus, emme voi unohtaa sitä, mitä tapahtuu Euroopan ympärille ja näin ollen otsakkeet 3 ja 4 ovat tärkeitä. Myös turvallisuus ja maahanmuutto ovat myös huolia. Sitten puhutaan periaatteesta neuvosta. Komissio tulee pitämään kiinni sitoumuksistaan. Se tarkoittaa, että komissio tulee pitämään kiinni ja neuvoston on pidettävä kiinni monivuotisesta rahoituskehyksestä. Neuvosto usein unohtaa sen, että meillä on uudet monivuotiset rahoituspuitteet – jossa meillä on joustavuus mukana ja on muun muassa onnistuttu siinä, että saatiin tällainen globaali marginaali käyttämättömiä marginaaleja varten edellisiltä vuosilta. Tämä globaali marginaali, josta on monta kertaa jo puhuttu, eh, jota neuvosto ei halunnut käyttää esirahastoa varten, siis Euroopan strategisten investointien rahastoa varten, niin onnistuimme sitä käyttämään. Ja tämä on rahoituskehyksen uutuus, artikla 14 vuodesta 2016 eteenpäin. ja Nämä aikaisempien vuosien marginaalit menevät globaaliin marginaaliin, jota voidaan käyttää poliittisia tarkoituksia varten, lähinnä kasvua ja työllisyyttä varten. Haluamme käyttää tätä joustavuutta ja tämän takia olemme hyväksyneet monivuotiset rahoitus kehykset, jotka ovat alhaisemmat, jotta voimme todella käyttää tätä joustavuutta. Tämä oli yksi niistä vaatimuksista, jonka saimme menemään läpi monivuotisiin rahoituskehyksiin niistä koskevan asetuksen. Tietenkin meillä on nämä muutkin joustavuusvälineet, jotka ovat tärkeitä, mutta sitoumuksista kiinni pitäminen merkitsee myös sitä, että maksetaan se, mitä maksettavaksi on tullut. Tätä on vähän naurettavaa joutua sanomaan, että että sellaista, että, että kun sitoumukset tehdään, niin, niin sitten niistä tulee laskut perässä. Maksut ovat looginen seuraus sitoumuksista. Meillä on maksuja koskeva suunnitelma, jonka tarkoituksena on, on saada pienennettyä tätä rästisumaa. Ja vuonna 2016 ei pitäisi olla enempää kuin 2 miljardia maksamattomia laskuja monivuotisen rahoituskehyksen 2007-2013 ohjelmien osalta. Tietenkin tämä ESIR-sopimus tulee vaikuttamaan sopimukseen onnistuminen rajoittamaan vaikutuksia Horisontti 2020 ohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa-ohjelmaan miljardilla sen sijaan, että niin leikkauksia on vain miljard, niin sen sijaan, että leikkauksia olisi ollut 6 miljardia, niin niitä onkin vain 5 miljardia, eli saatiin miljardi takaisin kesäkuussa tämä hyväksytään budjettivaliokunnassa ja sitten mm, valtuudet trilogiin heinäkuussa 3.9. on mm, tarkistukset 29. Mm, syyskuuta äänestämme budjettitarkistukset, 23. lokakuuta äänestämme päätöslauselmasta, 28. lokakuuta täysistunto, 18. marraskuuta sovittelu ja aika nopeasti tämä meni kyllä, täytyy sanoa joitakin päivien määriä ja jäi tästä tulkinta pois. 27. Eh, toukokuuta eh, esiteltiin yksi versio neuvosto sitten käsittelee tämän talousarvion esityksen aikanaan ITREN osalta. Muistutan siitä, että COSME-sitoumuksia on vähennetty neljällä 0,8 prosentilla verrattuna vuoteen 2015. Sitten sitoumuksesta horisontti 2020 1,9 prosenttia vähennystä, mutta eipä tämä vielä muutu, koska, koska loppusopimuksessa olemme saaneet vähennettyä leikkauksia horisontti 2020 ohjelmasta. Sen sijaan maksujen osalta horisontti 2020, niin siinä on 11,16 prosenttia lisäystä, eli 1 miljardi euroa. Maksukysymys on tärkeä, tarvitaan riittävästi varoja, jotta selvitään sitoumuksista. Sitten virastot. Budjetti on lisätty. aikaisemmilta vuosilta on tätä asiaa koskeva kompromissi. Se koskee ähm, sitten, niin, niin mitä tulee valmistelemaan hankkeisiin, hankkeisiin ja projektihan, pilottiprojekteihin, niin meillä on ollut pieni marginaali, sitä vielä vähennetty esirre sopimuksen myötä, koska marginaaleja käytettiin siihen, että voidaan vähentää vaikutuksia äh, Horisontti 2020 ohjelmaan tietenkin mm, pilottiprojekteille ja valmistelevan hankkeella on toinenkin rajoitus, nimittäin 140 miljoonaa kaikkia, kaikkia näitä varten, 100 miljoonaa valmisteluja hankkeita varten, 40 miljoonaa proje- pilottiprojekteja varten. Kaikkien kaikkiaan ei tämä mitenkään huono ole, mutta tietenkin tämä on kompromissi, tai minä olen sitoutunut siihen, että me tulemme jatkamaan työtämme. Se tarkoittaa sitä, että kaikissa vuotuisissa budjettimenettelyissä pyrimme toimimaan niin, että vähennetään vaikutuksia ja vähimmän, vähennämään mahdollisimman paljon vaikutuksia Horisontti 2020 ohjelmaan ja Verkkojen Eurooppa-ohjelmaan, koska jos joka vuosi, kun tämä takuurahasto muodostetaan, ja tähän muuten haluan teidänkin tukenne, ja tämän valiokunnan sitoumuksen, niin että Tiedämme, mitä linjoja meidän on puolustettava vuosi toisensa jälkeen näiden kahden ohjelman osalta, erityisesti Horisontti 2020 osalta. Mehän saimme nyt sitten miljardin lisää näitä kahta ohjelmaa varten, mutta ei tämä tässä vielä ole. Sanoin alusta asti, että komissio usein on unohtanut, ja neuvosto myöskin, että joka vuosi muodostetaan tämä, tämä takurahasto. Neuvosto on muuten unohtanut senkin, että meillä on budjettijoustavuus, joka on mukana toimielintävälisessä sopimuksessa. Kyllähän me voidaan mm, suorittaa tai vähentää mm, jonkun budjet, ohjelman budjettia 10 prosentilla, kumpi tahansa budjettivallan käyttäjä voi tehdä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän taistelumme tulee jatkamaan tällä alalla. Kiitoksia. Uh, thank you. Kiitoksia oikein paljon arvoisa kollega tästä esityksestä ja pyytäisin nyt esittelijämme edustaja Van Bosseltia käyttämään puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you, Chair. Uh, um... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Hienoa, että voimme tänään keskustella tästä asiasta. Minä olen valiokuntamme, eli ITRE-valiokunnan esittelijä vuoden 2016 talousarvion osalta ja olen tyytyväinen, että puolueryhmärajat ylittäen olemme samaa mieltä näistä painopistealueista, jotka ITRE esittää vuodelle 2016 saanen vielä kerran pyytää teitä huomioimaan lausuntemme, siis suurella enemmistöllä tämä hyväksyttiin 48, äänesti tämän puolesta vain kaksi vastaan. Eli me pidämme tästä kiinni ja me toistamme sitä, että Horisontti 2020 verkkojen Euroopan väline, niitä pitää vaalia. Niiden osalta budjettia ei pitäisi leikata esirin rahoituksen takaamiseksi. Parin vuoden ajan neuvotteluja on käyty näiden kahden ohjelman rahoituksen tiimoilta. Nyt on vuosi kulunut siitä, että on tämä, lähtenyt, tämä ohjelma on lähtenyt liikkeelle ja nyt lähdetään todellakin leikkaamaan tältä osin. Tämä olisi huono viesti tutkijoiden ja yritysten suuntaan, eli Euroopan unioni haluaa tietenkin varmistaa, että me olemme luotettava kumppani. Tietenkin parempaa lainsäädäntöä peräänkuulutetaan, mutta se ei kyllä tässä näy. Ja nyt kysyisinkin teiltä, että aiotteko itse puolustaa parlamentin kantaa, eli ettei horisontti 2020 ja Euro, verkkojen Eurooppa-välineestä ohjata rahoja e-, esirin rahoitukseen. Eli Oletteko samaa mieltä sen suhteen, mitä kolmikantaneuvotteluissa sanottiin? Ja toteaisin vielä sen verran, että mehän olemme lyöneet lukkoon vuoden 2016 talousarvion osalta omat painopistealueemme. Viitaan tässä muun muassa energiaunioniin ja energiatehokkuuteen ja linkittäviin tekijöihin ja siihen, että nyt tämä maksusuma on purettava. Budjettivaliokunnassa täytyy katsoa yksi A-otsaketta ja erityisesti ITRE-valiokunnan esittämiä prioriteetteja. Nyt kysyisinkin, että oletteko kanssamme samaa mieltä, eli että nämä ovat ne keskeiset painopistealueet. Ja sitten vielä yksi asia. Me kysyisimme tai toivoisimmekin seuraavaa että meillä on vielä 18. elokuuta asti mahdollisuus jättää tarkistuksia ja tarkkaan kuuntelin, mitä sanoitte painopistealueiden osalta. Voitteko kertoa meille, että minkälaisia tarkistuksia te meiltä odotamme, jotta todellakin nämä ITRE-valiokunnan esittämät painopistealueet olisivat todellakin vaikuttavia. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia. Ja sitten seuraavaksi varjoesittelijämme edustaja tai koordinaattorit, kollega Kalnish. Thank you very much. Niin oikein paljon kiitoksia. Varjoesittelijämme ei ole paikalle. Haluaisin vain tässä toistaa muutaman asian. Me äänestimme juuri valiokunnassa kaikista näistä asioista, jotka ovat melko ristiriitaisia poliittisten ryhmien välillä, mutta tämä ei ole yksi niistä. Horisontti 2020 on ITRE-valiokunnan jäsen äärimmäisen tärkeä tässä on ponnisteltu hyvin paljon viime vaalikauden aikana sen luomiseksi. Yksi kommentti. Mikäli ymmärsin oikein, niin totesitte, että 2016 budjetissa eli kaksi miljardia euroa oli näiden maksumäärärahojen sitoumusten välillä. Ja tämähän on parlamentin suurin huolen aihe, että Euroopan unionin budjetissa on ero siinä, että mitä sanomme, että eh, pitää maksaa ja mitä jäsenvaltiot todellisuudessa maksavat. Ja mitä enemmän eh, voimme ponnistella tämän esteen ylittämiseksi, niin se auttaisi kaikkia ohjelmia, etenkin Horisontti 2020. Paljon kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Sitten SDn puolesta edustaja Moody. And, uh, welcome to... Kiitoksia ja tervetuloa tähän valiokuntaan näen teidät usein budjettivaliokunnassa, mutta on mukava nähdä teidät täällä. Kuten tiedätte, esir neuvotteluista ja siitä, miten keskustelu täällä on kulkenut, niin, niin konsensus on laaja sen suhteen, mihin haluamme päästä vuoden 2016 talousarvion kanssa. Kun ajatellaan esiriä ja näitä hyvin näitä vaikutuksia. Olimme, olimme oikein rohkaistuneita, kun näimme, kuinka täällä tehtiin yhteistyötä Horisontti 2020 rahoituksen turvaamiseksi. Meidän on nyt jatkattava tätä yhteistyötä näiden neuvotteluiden kestäessä. Ja on varmistettava se, että Horisontti 2020 ohjelman sisällä tunnustamme ja tuemme eri rahoitusta niin, että erotet, tarvitaan nämä rahoitusvälinen rahoitukset ja, ja avustusrahoitukset. Meillähän oli tästä mietintö ja näimme, että tämä avustusrahoitus ei rajoitu ainoastaan näihin suojeltuihin alueihin, niin kuin Marie Curie ja muut, vaan on myös kolme muuta aluetta 2020 budjetissa. Joten kyllä tässä paholainen pikku yksityiskohdista tässäkin, kunhan pääsemme lopulliseen budjettineuvotteluihin, niin, niin sieltä löytyvät. Mutta todella olisimme iloisia, jos koko ajan jatkaisitte tukea Horisontti 2020 ohjelmaa, erityisesti sitten näihin eri, erityisesti tukea äh, näille eri tyyppisille rahoituksille tässä budjetissa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Gerbrandi Aalden puolesta. Yes, thank you, Chair. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset kollega Hernalle siitä, että olette tulleet tänne vieraksemme. Kysymykseni liittyy myöskin tähän maksuongelmaan. Viittasitte siihen itsekin, kuten myöskin kollega Karins. Ja kysyisin teiltä nimenomaan maksusuunnitelmasta, jonka komissio on kehitellyt Mikäli saamani tiedot pitävät paikkaansa, niin komissio priorisoi kohesio- aluepolitiikkaan liittyviä maksuja. Mitä tulee tutkimukseen ja innovointiin, niin se on kyllä jäänyt aika lailla taka-alalle. Eli sitä ei kyllä korosteta juurikaan komissiossa. Oletteko tästä tietoinen ja oletteko kanssani samaa mieltä sen suhteen, että jäsenvaltioiden vastaanottokyky kohesio- ja aluepolitiikan saralla on ongelmana. Ja maksut, tutkimus ja innovaatio alalla ovat aivan toisen luokan kysymys, paljon tärkeämpiä, eli että niitä pitäisi nykyiseen verrattuna priorisoida paljon vahvemmin. Kiitoksia. Kiitoksia kollegat. Nyt meillä on tässä niin sanotut muut puhujat. Mutta edustaja Van Bremt on strategisten investointien esittelijä. Tämä on äärimmäisen tärkeä, joten puheenvuoro on nyt teidän. Paljon kiitoksia ja puhun melko lyhyesti, mutta meillä ei ollut mahdollisuutta keskustella ESIR-neuvottelujen tuloksia Itressä, koska vaikutukset budjettiin ovat melko suuret. Ja nyt käytän tässä lyhyesti mahdollisuuden hyväkseni. Haluan ensinnäkin kiittää kollega Fernandesia taistelusta, jota kävimme yhdessä neuvottelujen aikana. Taistelimme samoissa joukoissa ja tämä oli kyllä hyvin tiukka taistelu, vaikkakin parlamentissa enemmistö oli laaja. Yhdessä budjetin Idren, idren ja Trannin ja muiden kollegoiden tukemana tässä oli ikään kuin seinä sen välillä, mitä mieltä me olimme budjetista ja siitä, miten se vaikuttaa verkkojen Euroopan välineeseen ja horisontti 20, 20 ja neuvoston ja komission välissä. Ja neuvoston näkökulmasta ymmärrän kyllä hiukan, mutta komission näkökulma jää minulle kyllä ja ymmärtämättä se, miten he reagoivat neuvotteluihin. Ja toiseksi olin yllättynyt ja pettynyt siitä, miten vähän neuvosto ja komissio ovat sitoutuneita – tutkimustoimintaan horisontti 2020, ja myöskin se, miten vähän neuvottelijat tiesivät asiasta. Mutta tämä nyt sanottua, niin en ole kovinkaan tyytyväinen esittelijä neuvottelujen jälkeen horisontti 2020 osalta, mutta saimme siitä, minkä kykenimme. No kyllä tämä nyt jotain on. Miljardi on kuitenkin miljardi, mutta tämä kuitenkin vaikuttaa asioihin ja tulevat neuvottelut ovat erittäin tärkeät, niin kuin aivan oikeutetusti totesitte. Haluaisin tässä nyt kaksi viestiä äh, antaa eteenpäin teille, mutta myöskin kollegoille. Ensinnäkin tässä edelleenkin tämä horisontti 2020 asia on edessä, ja koska me olimme äh, hyvin vahvasti sitä mieltä, että tätä vaikutusta ei tulisi olla, niin mielestäni meidän pitäisi käyttää 2016 budjettia ja työryhmiä varmistaaksemme, että komissio on tietoinen siitä, mitkä meidän prioriteettimme ovat. Ja neuvottelujen aikana, kylläkin epävirallisesti, mutta äh, komission jäsen Gölgiöva sanoi, että kyllä tässä on liikkumavaraa. leikkauksien osalta. Ja siis tämä liittyy myöskin aikaan 2016 jälkeen. Me emme hyväksy lisäleikkauksia, vaikka me teimmekin sopimuksen ja ensi viikolla tästä pitää äänestää ja siis minä puoltaisin sitä, että me tätä, tämän hyväksymme, mutta meidän täytyy varmistaa ja taistella joka vuosi budjettimenettelyssä, että rahat saadaan takaisin horisontti 2020 ja verkkojen Eurooppa-välineeseen. Ja tämä on taistelu, johon meidän täytyy ryhtyä yhdessä. Ja minä itse nyt en ole budjetti-ihminen, kyllä opin paljon neuvottelujen aikana, joustavuudesta, marginaaleista ja niin poispäin. Meidän kaikkien täytyy yhdessä varmistaa, että me tämän saamme. Kiitoksia. so much. Paljon kiitoksia. Ja sitten kollega Federlin. Mr. Chair. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Haluaisin korostaa sitä, mitä täällä on jo sanottu. Tämä on vahva viesti valiokunnaltamme tulevaisuutta silmällä pitäen. Täällä on viitattu jo verkon Euroopan ja horisonttiin, mutta ongelmana on myöskin energiaunionikysymys. Komissio on laatinut kaksi ehdotusta. Me pohdimme rahoituskysymyksiä Eli mitä tarvitsemme, jotta voimme toteuttaa nämä toimet, mutta ilmeisesti FC Esiriin näistäkin hankkeista rahaa voidaan vielä ohjata. Me olemme voimakkaasti peräänkuuluttaneet sitä, mitä kollega Van Brent mietinnössään on sanonut, eli ryhmät ovat olleet pitkälti samaa mieltä. Eli kyllä kaikkien pitäisi olla tietoisia tilanteesta. Tietenkin näistä marginaaleista puhuttaessa ei olla aivan täysin samaa mieltä eli mihin mitäkin ohjataan, mutta me emme halua, että Horisontti 2020-hankkeesta jotain viedään, koska sehän tarjoaa tulevaisuuden ratkaisumalleja. Jos sieltä viedään rahaa, niin silloin rahoituskriisi vain jatkuu jatkumistaan. Joten meidän täytyy keskittyä tulevaisuuteen ja tutkimukseen sekä innovointiin. Sitä tarvitsemme, mutta samalla meidän täytyy varmistaa rahoitus myöskin tämän hetken taloudelliseen toimintaan. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ai, siellä. Niin, olkaa hyvä. Eh, muchas gracias eh, por venir. Kiitoksia, kun tulitte paikalle. Eilen tässä samassa keskustelussa Ekon valiokunnassa olisin, olisimme olleet iloisia, jos komissio olisi ollut paikalla. Tällä on kyllä paljon asioita, joista voisimme puhua voisimme puhua siitä, kuinka ryhmämme vastustaa Junckerin suunnitelmaa ja erityisesti sitä, kuinka investoimalla tällaista keinottelevaa sijoittamista edistetään tällä tavalla, mutta jos nyt menen siihen konkreettisiin kohtiin, enkä koko talousarviosta puhuisin, niin ensinnäkin olisi sanottava, että me vastustamme leikkauksia kosmeohjelmaan. Emme voi hyväksyä sitä, että aina Euroopan unionin ohjelma, jolla helpotetaan pk-yritysten rahoitusta, jotka vastaavat yli 70 prosentista Euroopan tuotantokudoksesta ja, ja, ja työllisyys 80 prosenttia, että sieltä leikattaisiin, niin joka tapauksessa olisi uudelleen määriteltävä sen toimintaa niin, että voitaisiin edistää sosiaalista, solidaarista talouskehystä, jossa osuuskunnat riippumatta suurista yksityisyrityksistä ja olisivat merkittävässä asemassa niin, että että tuota, saataisiin yhteiskunnan käyttöön ja tehtäisiin yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Se on mielestäni erittäin tärkeää. Olemme tyytyväisiä siitä, että on nostettu tutkimus- ja kehitysrahoja, mutta suhtaudumme kriittisesti näihin pieniin määriin ja ohjelmien täytäntöönpanoon, jossa priorisoidaan saanti niille, jotka vähiten sitä tarvitsevat, eli suurille kommunikansallisille y- yrityksille lääketeollisuudessa esimerkiksi sieltä äh, saa, nämä isot yhtiöt saavat taas lisää, lisää kanavoja eikä pk-yrityksiä auteta. Sitten tämä viimeinen ehdotus, kun tutkimus jätetään kaupallisten suuntausten vietäväksi ja, ja taloudesta ja teollista äh, innovointia edistetään sosiaalisen puolen kustannuksella. Kiitoksia. Oh, thank you very much. Paljon kiitoksia näistä puheenvuoroista ja muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan, joten pyytäisin kollega Fernandesia nyt sitten reagoimaan ja tekemään yhteenvedon keskustelusta. Eh, eh, kiitoksia. Noin tietenkään ITRE-valiokunnalle, eh, että tässä ei sano minkälaisia tarkistuksia sen pitäisi tehdä ja sen ja sen että tietävät erittäin hyvin ja minua paremmin, paremmin mitä tarkistuksia olisi tehtävä mandaatin varten tehtävässä mietinnössä on jo ne huolet, jotka täällä on sanottu. Yksi A-otsake on tietenkin prioriteetti erityisesti ajatellen työllisyystavoitetta, mutta myös ajatellaan pk-yritystavoitetta ja tätä yrittäjyyshenkitavoitetta myöskin. Tavoitteena on parantaa Euroopan unionin kilpailukykyä. Tulen tietenkin tekemään niin, jotta tähän tavoitteeseen päästään. Kaikki varmasti ovat yhtä mieltä näistä kolmen EEN tavoitteesta, eli tämä työllisyys, yrittäjyys ja yrittäjyyshenki. Sitten sitten 2020 neuvotteluissa ja on muistettava siitä, että komissio eikä neuvosto ei kumpikaan haluaisi muuttaa yhtään mitään näissä rahoituskysymyksissä. Se, että saatiin tämä miljardi euroa takaisin, niin se oli melkein mahdoton urakka. Haluaisinkin kiittää kollega Brenttiä, Van Brenttiä hänen, hänen tekemästään työstä tässä asiassa. Onnistumme taas jossakin asiassa, nimittäin, että saatiin ensimmäistä kertaa käytettyä näitä käyttämättä jäämiä jäämiä marginaaleja, joista neuvosto ei edes halunnut puhua alun perin, mutta olimme oikeassa ja onnistumme tässä ja näin voidaan tehdä jatkossakin. Tästä tuli nyt ennakkotapaus. Sitten asetuksessa ja budjettimenettelyssä on se, että joka kerta tämä takurahasto rakennetaan ja muodostetaan neuvosto ja komissakaan eivät halunnut edes puhua siitä alun perin. Sitten vielä nämä tavoitteet koskien hankkeiden valintaa Tämä oli tämä 5.2, en tiedä mikä sen numero nyt tässä vaiheessa mahtaa enää ollakaan, mutta Itren painopistealueet on kyllä vahvasti puolustettuja ja ne ovat asetuksessa. Asetus on mahdollisuus, mutta myös haaste, koska sitä tullaan käyttämään myös tutkimustavoitetta varten. On muistettava sekin, että pystymme suojelemaan perussutkimusta koskevia budjettikohteita sitä ei pidä unohtaa. En ollenkaan vakavasti puhuisi, jos sanoisin, että 2,2 miljardia euroa voitaisiin saada heti pöydälle saman tien tässä budjettimenettelyssä vuonna 2016. Ei näin ole, mutta on tärkeää katsoa, mitkä ovat niitä budjettikohtia, joita meidän olisi jo nyt tässä menettelyssä puolustettava, koska meidän on onnistuttava siinä, että seuraavien vuosien menettelyssä vähennettäisiin vaikutuksia. Tämä on tarpeen. Minun on sanottu, tiedettävä, mitä, mitä budjettikohteja on puolustetaan jo ensi vuonna. Tämä on varsinainen pitkä matka tässä ja kyllä tarvitsen teidän sitoumustanne, teidän tukeanne sitä varten ja olen aivan varma, että näin käy. Näin että konsensus on laaja. En tiedä, onko laajensus yhtä laajaa, kunhan valitaan se budjettikohta, jota on suojeltava, mutta minun ei pidä siinä vaiheessa enää sitten sanoakaan, mikä budjettikohta on kyseessä, ja toivon, että saadaan konsensus myös eh, sen tai niiden budjettikohtien taakse, jota, eh, jota pyrimme suojelemaan ja myös eh, koskien niitä määriä. Tavoite on joka tapauksessa sama. Eli että vähennetään mahdollisimman paljon vaikutuksia Horisontti 2020 ohjelmaan ja verkkojen Eurooppa-välineeseen. Minun teki suuren vaikutuksen se, että parlamentti puolusti näitä kahta ohjelmaa, joita komissio hallinnoi. Jossakin vaiheessa itsekin ajattelin, että ei tästä tule yhtäkäs mitään, että miljardia ei voida saada mitenkään, mutta onnistumme siinä kuitenkin. Sitten maksuista. Ei meillä ole mitään prioriteetteja maksujen varten, sitoumuksia varten voi olla prioriteetteja, mutta maksujen osalta, kuten sanoin, se on looginen seuraus näistä sitoumuksista. Kohesiopolitiikka 1b on juuri se, jossa on kaikkein suurin rästiruuhka. Joten on aivan loogista, että sinne olisi saatava nyt ajettua lisää rahaa. paikkaamaan tätä ongelmaa, joka on todella, todella hyvin merkittävä otsakkeessa 1b. Tämä on, tämähän on säännöissä asetuksessa. Monivuotisen rahoituskehityksen asetuksessa sanotaan, että kohesiopolitiikassa on tämä N plus kolme sääntö. Siitähän tulee sitten nämä RAL-ongelmat, nämä maksimattomien määrien ongelmat, mutta tämä sääntö on N plus kolme. Se meillä on, eikä pidä tätä asiaa sekoittaa mitenkään kohesiopolitiikkaan. On myös muistettava, että monissa maissa ko- kohesiopolitiikan kautta edistetään myös tutkimusta ja älykästä kasvua. Ei kyseessä ole ainoastaan nämä sijoitukset, jos katsotaan näitä operatiivisia ohjelmia kohesiopolitiikan alalla monissa maissa, niin varoja kanavoidaan työllisyyteen, kasvuun, pk-yrityksille, yrittäjyyteen, tutkimukseen. Ei tätä pidä unohtaa. Tietenkin jatkamme. taistelussamme Horisontti 2020 ohjelman ja verkkojen Eurooppa-välineen puolesta. Kyllä me, kyllä me tätä taistelua jatkamme ja tiedän, että minulla on teidän tuken. Sitten tämä Kosme-ohjelma, jos sanotaan, että sitä on pienennetty, niin kyllä minäkin niin sanon. Mutta se on oikeastaan muodollin, muodollisesti, se ei ole ihan, ihan se on muodollisesti pienennetty, mutta se ei ole aivan oikein kuitenkaan sanottu, koska tässä on ollut tällaista etupainotusta myös. Ja jos tulee etupainotusta, niin sitten tietenkin seuraavana vuonna – rahoja, rahaa on vähemmän. Jos otetaan kaikki heti, niin sitten ei ehkä jatkossa ole yhtään rahaa. Tämäkin on yksi selitys, mutta tämä on kyllä ohjelma, jota mitäkin, minäkin haluan puolustaa prioriteeteissani. Minun prioriteettini ja, ja mietinnössä olevat prioriteetit tätä trilogivaltuuksia varten ovat myös teidän prioriteettejenne. Tietenkin otan huomioon teidän kantanne. Se on jo tässä mietintöluonnoksessa, josta äänestetään 23. päivä. Kiitoksia. Thank you very much, colleague. Oikein paljon kiitoksia, kollega, siitä, että täällä puhuitte myöskin ITRE-valiokunnan prioriteetista, koska nämä ovat äärimmäisen tärkeitä teollisuuden kilpailukyvylle, joten on äärimmäisen tärkeää pitää nämä täysin mukana. Paljon kiitoksia siitä, että olitte täällä. Kaikkea hyvää budjettivaliokuntaan. Uh, Hyvät kollegat, siirrymme käsittelemään viimeistä kohtaa esityslistallamme ennen lounasta kohti uutta Pariisissa tehtävää kansainvälistä ilmastosopimusta. Valmistelijamme on Sean Kelly ja kollega on täällä paikalla. Ja meillä on yhteistyösopimus Envin ja Itren välillä. Tämä on hyvin tärkeä meille. Me jaamme samankaltaisia toimivaltuuksia ilmastokysymyksistä, mutta on myöskin yksinomaisia toimivaltuuksia ITRE-valiokunnalle, kuten esimerkiksi energia, hiilivuoto, kasvu, työpaikat, kilpailu, talouden kilpailukyky, teollisuus, PK-yritykset. Ja me jaamme vastuumme erittäin syvästi myöskin ennivaliokunnan kanssa – te tiedätte, että on olemassa Euroopan parlamentin päätöslausuma, joka pohjautuu omaa aloitemietintöön, jonka laatii Envi, mutta ITRE, ITRE valmistelee siihen lausunnon. Tarkistusten määräaika on olemassa ja sitten myöskin äänestetään ja aikataulu on erittäin tiukka, koska meidän pitäisi olla valmiina muutama viikko ennen, kun Envin mietintö valmistuu, että meillä ei ole paljon aikaa. Mutta nyt käynnistämme keskustelun. Meillä on 45 minuuttia aikaa tätä keskustelua varten. Ja haluaisin pyytää valmistelijaa, edustaja Keliä, esittelemään tämän lausuntoluonnoksen. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Oikein paljon kiitoksia siitä, että kerroitte, mikä on ITREN ja ENVin tehtävänjako ja sitten nämä määräaikakysymykset. On tärkeää tänään keskustella tästä aiheesta, erityisesti kun huomioidaan viime viikkoiset keskustelut. Monissa teksteissä sanotaan, että välttämättä ei ole päästy toivotulla tavalla eteenpäin, mutta rohkaiseviakin viestejä on kuultu. Erityisesti nyt luotetaan on luottamusta on havaittavissa neuvotteluissa ja se on tärkeä asia. Ja lausuntoluonnoksessa korostan juuri sitä, että meillä on sitova maailman globaali ilmastonmuutoksen hillitsemistä koskeva lähestymistapa ja siihen on päädyttävä Pariisissa. Yhtä lailla tärkeää on, että globaali sopimus saadaan aikaiseksi, jotta päästään tähän kahden asteen tavoitteeseen tässä täytyy suhtautua asiaan positiivisessa hengessä, katsoa minkälaista hyötyä tämä sopimus voi tuoda tullessaan, uusia taitoja, työpaikkoja luotaessa ja taloudellista kasvua tuotettaessa. Eli nämä asiat liittyvät talouskasvuun läheisesti. Ja meidän täytyy myöskin muistaa, minkälaisia negatiivisia vaikutuksia olisi, jos tässä vaiheessa ei tehtäisi yhtään mitään meidän täytyy varmistaa, että kumppanit kaikkialla maailmassa tietävät, mikä on tämänhetkinen tilanne. Minä uskon vakaasti, että meidän tulisi pyrkiä saamaan muut saman veneeseen mukaan ja varmistamaan, että kilpailijatkin sitoutuvat vahvasti hankkeeseen. Meidän ei tulisi ajatua sellaiseen tilanteeseen, jossa EUn kunnianhimon taso vesittyy muiden toimesta. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki tietävät sen, että Euroopan unioni haluaa toimia totuttuun tapaan edelläkävijänä, edellyttäen kuitenkin, että unioni ei jää yksin toimimaan tämän tärkeän aiheen tiimoilta. Ja näin pääsenkin asiaan. Minä uskon, että meidän täytyy varmistaa, että hiilivuotoon liittyviä määräyksiä on olemassa, jotta huomioidaan myöskin sekin mahdollisuus, että kaikki välttämättä eivät sitoudu samalla tavalla kuin EU. Meidän täytyy varmistaa, että me suojelemme avainalojamme, suojelemme työpaikkoja ja vaalimme Euroopassa valitsevaa taloudellista kasvua. Kestävä prosessi Euroopassa ei saa vesittyä siten, sitä kautta, että meillä ei ole johdonmukaista prosessia kaikkialla käytössä Tällainen riski on olemassa erityisesti maataloussektorilla. Olisi aika lailla negatiivista, jos emme toimisi globaalilla, globaalisti asian tiimoilta. Tehokkuutta on peräänkuulutettava ja todettava, että me tarvitsemme todellakin sitovaa sopimusta. Hiilivuoto ei olisi esillä, mikäli tähän esitettyyn tavoitteeseen voitaisiin päästä. Mitä tulee päästökauppajärjestelmän EUssa, niin se voi olla tehokas väline vähennettäessä päästöjä. Mutta meidän täytyy uudistaa vuoden loppuun mennessä tätä järjestelmäämme ja jatkossa meidän täytyy varmistaa, että se todellakin toimii tarkoitetulla tavalla. Pidemmällä aikavälillä meidän pitäisi saada aikaiseksi globaali päästökauppa, markkina-alue. Ihan hiljattain jopa Saksan liittokansleri Merkel tätä peräänkuulutti. Globaali järjestelmä mahdollistaisi päästöjen vähentämisen globaalilla rintamalla ja myöskin varmistaisi globaalin kilpailukyvyn varmistamisen. Näin resurssit ohjettaisiin energiasektorilla ja teollisuuden alalla ylipäätään paljon tehokkaammin kuin nyt. On tietenkin selvää, että me tarvitsemme toimivan EU-laajuisen järjestelmän ennen kuin voimme lähteä maailmanlaajuista järjestelmää kehittämään, mutta siihen kuitenkin pitäisi pidemmällä aikavälillä pyrkiä. Viime vuosien aikana on usean otteeseen esitetty, että ympäristölle ja taloudellis, taloudelle haitallisia tukien astettainen poistaminen toteutettaisiin. Tällaiset tuet vääristävät markkinoita ja kilpailua ja haittaavat myöskin tutkimus- ja innovointitoimintaa. Meidän täytyy päästä eroon näistä tuista, jos me haluamme varmistaa, että energiavalikoimassa huomioidaan myöskin uusiutuvat energia lähteet. Meidän täytyy tarjota myöskin yhtäläiset kilpailumahdollisuudet, jotta myöskin uusia ö, teknologioita voidaan hyödyntää. Näin voimme taistella ilmastonmuutosta vastaan ja meidän täytyy varmistaa, että toimet voivat toteutua. Ja mitä tulee innovointiin, niin me tarvitsemme myöskin investointia puhtaaseen teknologian, jotta tavoitteet voidaan, voidaan saavuttaa. Vihreään talouteen innovoimalla, investoimalla osoitamme, että me olemme sitoutuneet tähän hankkeeseen. Puheenjohtaja Juncker on ilmoittanut, että Euroopan unionin pitäisi olla edelläkävijä uusiutuvien energialähteiden käytön osalta, ja minun mielestäni tämä on oiva ehdotus. Yhtä lailla meidän täytyy muistaa, että unionin yrityksiä täytyy suojella myöskin teknologian siirrossa. Tietenkin siirtoa täytyy tapahtua juuri kasvaviin talouksien suuntaan, mutta meidän täytyy samalla varmistaa, että innovoivat alat voivat nauttia teollisen tekijän oikeus toimien kautta. Yhtä lailla tärkeää on, että bio ala huomioidaan silloin, kun päästöjä vähennetään. Silloin täytyy huomioida myöskin ruohikkomaiden ja metsäteollis- tai metsäalueiden merkitys. Sitä kautta voidaan saada aikaiseksi kestäviä järjestelmiä, koska sitä kautta voidaan hiiltä varastoida ja vähentää päästöjä. Tähän liittyen voinkin todeta tyytyväisyydellä, että Envin lausuntoluonnokseen liittyen kollega jo on esittänyt tähän liittyviä selkeitä kommentteja. Yhtä lailla tärkeää on katsoa myöskin muiden kumppaneiden suuntaan. Ihan hiljattain kuulimme Yhdysvaltojen ja Kiinan suunnalta rohkaisevia viestejä, mutta Euroopan unionilla on keskeinen rooli varmistettaessa se, että nämä positiiviset viestit myöskin käytännössä muuttuvat kokouksessa todellisiksi sitoumuksiksi. Meidän täytyy varmistaa, että kaikki sitoutuvat päästöjen vähennyksiin. Me olemme sitoutuneet siihen, että 40 prosentilla päästöt vähenevät 20-30 mennessä ja vuoteen 2050 mennessä 80 prosentilla. Tulevien kuukausien aikana tietenkin näitä tavoitteita halutaan lähteä muuttamaan vuotta 2030 silmällä pitäen. Envi-esittelijä on jo esittänyt ehdotuksia näihin tavoitteisiin liittyen. Ja vielä lopuksi toteaisin, että olisi erittäin hyvä, että nyt vaadittaisiin vielä tiukempaa sitoutuneisuutta. Minä todellakin toivon, että Pariisissa saadaan yhteinen sopimus aikaiseksi. Kiitoksia. Darling. Kiitoksia. Sitten SFDn puolesta Curtin Dowling. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijä Sean Kellyä. Tämä on mielestäni erittäin hyvä lähtökohta ja työ varjoesittelyn kanssa on erittäin rakentavaa tähän asti. Joten haluaisin tästä lähteä liikkeelle. Me pidämme erityisen hyvänä sitä, että mainitaan EU tässä, että sen tulisi johtaa tätä ilmastokysymyksissä, että tarvitaan maailmanlaajuisesti sitovia sopimuksia, että kaikki osa, asianosaiset sitoutuvat tähän. Ja, ja tässä on myöskin tämä näkymä ICCssä ja sitten myöskin se, että päästökauppajärjestelmä linkitetään myöskin muihin päästökauppajärjestelmiin. Tarkoituksena on luoda maailmanlaajuiset markkinat ja sitten, eh, että päästään eroon niistä tuista, jotka hankaloittavat tilannetta varsinkin teollisuuden ja energian kohdalla ja myöskin, että pitää painottaa bioenergiasektoria. Mielestäni meillä on hyvä pohja, miltä lähteä liikkeelle, mutta tässä on muutama elementti, jotka haluaisimme saada mukaan ja myöskin pari, jotka asetamme kyseenalaiseksi. Ensinnäkin tässä on puute, vaikka tässä on kyllä muutos siihen, että meillä on positiiviset myönteiset näkymät tässä lausuntoluonnoksessa, niin haluaisimme nähdä viittauksen tuohon siirtymään, jotta pystyttäisiin myöskin, että ilmastonmuutoskysymykset ovat työpaikkojen luomisen kanssa samassa yhteydessä ja myöskin, että vähähiilistä teollisuutta tuetaan. Meillä on kyllä tässä erilaisia aloitteita sektorikohtaisesti ja nämä pitäisi myöskin linkittää siihen, mitä haluamme nähdä Euroopassa verrattuna siihen, mitä tehdään kansainvälisellä tasolla. No sitten, että kaikki tuet poistettaisiin vähitellen – Tämä on hyvä, jos poistetaan sellaisia, jotka estävät tämän siirtymisen, mutta tämä taloudellisesti haitalliset tuet aiheuttaa kysymyksiä siitä, että mitä tämä tarkoittaa, joten haluaisimme, että tähän tulisi hiukan selkeyttä. Vaikka kyllä tämä on tärkeä vaalipiirillenne, se, että mainitaan tuo maatalous, business, niin, tämä maataloussektori, se aiheuttaa kuitenkin epätasapainoa tähän lausuntoon. Ja sitten teknologiasiirtymä. Meidän pitäisi katsoa, eh, mikä tilanne on nyt näiden tämänhetkisten kantojen kanssa, joilla edistetään investointeja ja hyvää yhteistyötä muiden maailman alueiden kanssa, eh, kun pyrimme jakamaan tieteellistä työtämme ja teknistä kehitystämme. No sitten yksi asia, mikä täältä puuttuu, on tuo energiatehokkuus kokonaisuudessaan. Jos nyt katsotaan viimeaikaisia IPCCn raportteja, varsinkin viime vuodelta, niin siinä painotetaan nimenomaan tuota energiatehokkuutta eh, ja että sitä tulisi käsitellä kansallisella tasolla, koska tässä tarvitaan tehokkuuden parantamista ja myöskin eh, käyttäytymisen muutosta, kun puhutaan tuosta lieventämisestä. Me haluaisimme tämän hiukan vahvemmin mukaan mietintöön Tämän lisäksi haluaisimme lisätä maininnan bioenergiasta. Kun biomassaa yhdistetään CCS, niin täällä on kielteistä vaikutusta. Ja näin pystymme myöskin edistämään keskustelua kansainvälisellä tasolla. Meidän pitäisi olla siinä kokonaisuudessa mukana. No sitten se, että muiden maiden pitäisi ryhtyä toimenpiteisiin. Niin meidän pitäisi diplomaattisesti pyrkiä siihen, että muutkin maat sitoutuvat asiaan. Pitäisi myöskin tarkastella sitä, miten tuemme kehittyviä maita, jotta sielläkin edistettäisiin vähähiilistä taloutta ja resurssitehokasta sellaista. Ja sitten lopuksi, jotta voimme tehdä näin, niin mielestämme pitäisi sitoutua myöskin siihen, että pekotesta 0,2 prosenttia sitoutettaisiin ilmastotoimiin, siis per jäsenvaltio, koska tämä olisi selkeä viesti siinä, että pyrimme todellakin toimimaan ja haluamme, että myöskin teollisuutemme ja kansantaloutemme ryhtyvät toimenpiteisiin. Kiitoksia Alden puolesta kollega Fedelei. Kiitoksia ja kiitoksia herra Kellelle hyvästä mietintöluonnoksesta. Voin aivan tukea sitä, mitä SND sanoi. Suuren osa huomioista niin varjostetellen kokouksessa on otettu huomioon mietintöön, niin kiitoksia siitä. Mutta muutama asia kuitenkin. Ensinnäkin näistä vuodosta on tietenkin keskeistä, että ITRE-valiokunta puuttuu tähän asiaan. Meidän olisi löydettävä oikea sanamuoto niin, että sanomme tämän fiksulla tavalla – Tiedämme, että, että toivottavasti heinäkuussa on tulossa eteen se ehdotus, niin että käytettäisiin tätä vertailuarvo benchmarkingin välinettä teollisuudessa. Tietenkin haluamme edistää sitä teollisuutta, joka toimii oikein hiilivuotojen osalta. Ja jos on teollisuutta, joka ei menesty tällä alalla, niin, niin meidän olisi jotenkin löydettävä sellainen sana, muoto, jossa voidaan korostaa tätä benchmarkin järjestelmää ja päivittää sitä. Eh, ehkä ei oteta historiallisia lukuja mukaan. Tämä on suuri ongelma teollisuudelle johtuen taantumasta. Esimerkiksi terästeollisuudessa on, on ollut nyt laskuvaihetta ja toivottavasti kun talous elpyy, niin teollisuus menee paremmin. Silloin tulee kuilu sen välillä, mitä on vapaita lupia ja mitä on käytettävä. Sitten toisaalta on, on var, varmistettava, että, va, että ilmaiset eh, luvat menevät parhaiten eh, toimiville ja siihen juuri tarvitaan tätä vertailuarvovälinettä. Sitten tukiaisten pikkuhiljaa poistaminen, tuen tätä vahvasti, on tärkeää, että toimimme näin. Ongelma on kuitenkin, että kun sanotaan, että jokin tekee taloudellista haittaa, niin pääsemme sitten ideologisiin taisteluun, mikä on siis eh, harmi, mikä on vahingollista minun mielestäni niin liberaalinen kaikki tukijat ovat harmillisia. Meidän pitäisi keskittyä ympäristömielessä vahingollisiin tukiaisiin. Tällä hetkellä sanamuotoa pitäisi käyttää niin, että että jos ei globaalisti näitä poisteta, niin meidän ei pitäisi yksin aloittaa. Nyt jos käytetään miljardeja miljardeja euroja tukia sinne kaasua, öljyä ja niitä varten, niin voisimme tietenkin käyttää nämä paljon paremmallakin tavalla ja näin voitaisiin tehdä työtä sen koko tämän, koko tämän Pariisien etenemissuunnitelman eteen. Tässä muutamia alkuhuomioita. Pyrin toimimaan myös tulevaisuudessa rakentavasti niin, että että pärjäämme yhdessä tässä kyllä. Täällä on kyllä per, yhteisymmärrys perustava peruslinjoilla ryhmien välillä varmasti on, pääsemme kyllä eteenpäin, kun vaan kuuntelemme toinen toisiamme ja pyrimme tekemään kompromisseja. Kiitoksia. Thank you very much. Paljon kiitoksia. kollega Jadot vihreiden puolesta. Merci. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia esittelijälle Demari ja liberaalikollegani ovat jo esittäneet huomioita, joita itse olisin voinut myös esittää. On tietenkin tärkeää, että pyritään torjumaan hiilivuotoja. Olemme aina tukeneet sitä, että EU suojelisi teollisuutta, jolta pyydetään ponnisteluja, ei jota teollisuutta uhkaisi tällainen ilmastopolkumyynti, mikäli teollisuus ryhtyy toimeen eri vuosien kokemuksia, kun katsotaan vuosia taaksepäin, niin ne teollisuuden alat, jotka olivat potentiaalisesti kaikkein eniten uhattuja ulkoisen kilpailun takia, niin ovat juuri niitä aloja, jotka itse asiassa ovat hyötyneet kaikkein eniten eurooppalaista ETS-järjestelmästä. Ja joskus on tullut satoja miljoonia euroa, jos, joskus jopa yli miljardi tullut kassaan, kun ajatellaan ArcelorMittalin tapausta. Sinne saatiin ilmaisia kiintiöitä, joka merkitsi todennäköisesti rikkautta heille, eikä mitään pakkopaitaa. Kyllä meidän on oltava paljon tiukempia sen suhteen, ketä suojellaan ja kuinka suojellaan. Sitten, sitten tässä mietinnössä on hiukan sellainen sävy, että vaikuttaa siltä, että että tietenkin on päästävä sopimukseen ilmastoasioissa, mutta eurooppalainen vahva johtajuus energia-alan siirtymäkaudella voisi tehdä haittaa. Euroopalle pitäisi varmistaa se, että kaikki toimivat yhtä aikaa. Kun katsotaan kansainvälisen niin energiajärjestelmän kertomuksia, kun katsotaan kansainvälisen uudistavien energialähteiden järjestön kertomusta, Irlannan kertomusta, niin näemme kuinka paljon tulee in, kom, komparatiivista etua, kun investoidaan massiivisesti energiatehokkuuteen ja uudistuvien energialähteisiin. Monet eh, uudistuvat energialähteet ovat jo päässeet tällaisen tasa-arvoiselle tasolle, eli ilman tukia ne ovat samanhintaisia kuin konventionaaliset energialähteet. Kun tähän vielä lisätään viimeisimmät EMFn kertomukset josta nähdään, että globaalilla tasolla fossiili polttoaineet saavat 10 miljoonaa euroa äh, tukia joka minuutti. 5300 miljardia euroa vuosittain fossiilisiin polttoaineihin, niin kyllä näemme, että kuinka paljon äh, yhteiskunnalla olisi hyötyä, yhteiskunnan työllisyydelle ja alueelle olisi, olisi todella paljon hyötyä tästä energian siirtymästä. Meidän pitäisi olla kunnianhimoisia sen suhteen, että ensinnäkin mehän tiedämme, että mitään ilmasto, kansainvälistä ilmastosopimusta Pariisissa ei saada aikaan, jos Eurooppa ei ota johtajuutta. Amerikkalaiset ja kiinalaiset eivät ota tässä johtajaroolia kansallisissa neuvotteluissa, vaan Euroopan on tehtävä tämä mutta Euroopan ei pidä olla kunnianhimoinen ainoastaan sopimuksen rakenteen suhteen, vaan sen on otettava itselleen myös johtajuus tämän energia siirtymy, siirtymäkauden teollisuuden, liikenteen ja maatalouden siirtymän kaudelta. Näinhän nyt Euroopan kaupungit ja alueet tekevät tällä hetkellä. Katsokaapa vaikka tuota kaupunginjohtajien ympäristösopimusta. Siellä on todella mahtavaa dynamiikkaa tulossa ja ilmastoenergian paketti Euroopassa ei ole tuollaisessa taloudellisessa dynamiikassa, kansalaisien, kaupunkien ja alueiden dynamiikassa, mutta meidän Euroopan parlamentissa pitää heijastella tuollaista dynamiikkaa, eikä meidän pidä heijastella joitakin harvojen etuja, jotka valitettavasti ovat nyt jarruttamassa energiasiirtymä kautta, koska, koska tiettyjen tahojen tulot ovat vaarassa. Meidän pitäisi olla kuitenkin, kuitenkin eteenpäin menevän yhteiskunnan ja talouden puolesta puhujia, eikä joidenkin yritysten puolesta puhujia, joita, joita tämä hi, hiilikysymys uhkaa ja, ja, ja energia skenaarion muuttuminen uhka. Meidän pitää olla nyt omassa, elää omassa ajassamme ja minun mielestäni mietinnössä pitäisi olla vähän innostuneempi tämän energiasiirrymäkauden suhtaan, eikä vähän koko ajan pidä sanoa, että voi voi, että jos amerikkalaiset eivät olekaan mukaan, eivätkä kiinalaiset, eivätkä venäläiset, eivätkä australialaiset, kanadalaisetkaan, ja ja niin sitten emme koskaan pääse kyllä yhtikäs mihinkään. Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ja kollega Ferreira Guen puolesta. Obrigado, presidente. Eu eh, Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Niin, kyllä mielessä on muutamia asioita tähän luonnokseen liittyen ja myöskin siihen liittyen, mitä täällä kollegat jo lausuivat, mutta en sano mitään. Ja syynä on se, että uskon, että tänään meillä ei ole ylipäätään oikeita mahdollisuuksia käydä tätä keskustelua, sillä vielä hetki sitten meillä oli kuusi kielitoisintoa käytettävissä tästä tekstistä, eli alle kolmannes kaikista virallisista kielistä, joilla tämän tekstin pitäisi olla käytettävissämme. Tämä nyt ei ole mikään ennakkotapaus. Ihan sivumennen huomio sanottuna, mitä tulee sinäiseen talouteen, senkin osalta tilanne oli samanlainen. Sanoin, että ei, minulle asian käsittely ei voi edetä, mikäli kaikki kieliversiot eivät ole käytettävissä. Kyllä minun mielestäni meidän kaikkien pitäisi pohtia tätä nimenomaista kysymystä. Tämä ei ole siis mikään poikkeus. Päinvastoin tästä on tullut tapa. Tämä on periaate, jota on vaalittava, monikielisyys siis. Sitä emme voi vain lakaista maton alle. Parlamentin työ perustuu juuri tähän periaatteeseen. Minä en halua tässä antaa periksi ja siksi en haluaisi tästä asiasta keskusteltavan, mutta on tietenkin todella, todella valitettavaa, että näin on käynyt, protestoi mitä voimakkaimmin ja toivoisin, että kaikki pohtisivat tykönään tätä kielikysymystä. Parlamentaarisia menoja on päätetty leikata myöskin käännös- ja tulkkauspuolella. Ja minä uskon, että meidän täytyy pohtia, että millä tavalla nämä leikkaukset vaikuttavat päivittäiseen työhömme. Kyse on, kuten sanottu, perustavaa laatua olevasta periaatteesta, eli monikielisyyden vaalimisesta. Tämä omalta osaltani, ja kuten sanottu, tämä vallitseva tilanne on valitettava ja minä todellakin protestoin tätä vastaan. Silloin kun pitää saada nopeasti käännökset käyttöömme, niin silloin parlamentti tarvitsee varoja. Eli että kun kiire on, niin silloin nopeasti voidaan reagoida syntyviin käännös- ja tulkkaustarpeisiin. Kiitoksia. Kiitoksia kollega. Olet täysin oikeassa, kun sanot, että monikielisyys on erittäin tärkeää meidän yleiselle ilmapiirillemme Euroopan unionissamme, koska meitä on 28 jäsenvaltiota ja 24 kieltä virallisia kieliä siis on näin paljon EU-ssa. Ja meillä tietysti myöskin työjärjestys, koska mainitsit tämän kerran tai kaksi, niin haluaisin nyt vielä toistan äänestystä varten tarvitsemme kaikki kieliversiot. Mutta tämä ei ole työjärjestyksen mukaan tarpeen olen pahoillani tästä. Ehkä sinun ei tarvitse muistuttaa meitä tästä uudestaan, koska me voimme ainoastaan muuttaa työjärjestystämme, mutta AFKO-valiokuntamme on siitä vastuussa. Ja totta kai voimme tämän ehdotuksen viedä eteenpäin, mutta työjärjestys on tällä hetkellä kuitenkin erittäin selkeä äänestystä varten kaikki kieliversioita, eh, kun ajatellaan äänestystä ja kaikkia kieliversioita, pahoittelut tästä, mutta niin siis totta kai on parempi, että kaikki versiot ovat saatavilla. Se on parempi kaikille meille ja haluaisin painottaa vielä, että kyllä äänesi on äärimmäisen tärkeä. Nämä huomiosi ovat tärkeitä. Eli voin oikeastaan vain tukea sinua tässä, mutta meillä on työjärjestys, eikä aina ole mahdollista valmistella kaikkia kieliversioita keskustelua varten. Olen pahoillani. Pyrimme toki tätä parantamaan, että saamme mahdollisimman monta kieliversiota myöskin keskustelua varten. Koska loppujen lopuksihan me saamme kaikki kieliversiot, kyllä – ne ovat valmiina sitten äänestystä varten, koska äänestäminen ei onnistu ilman. Ja pyrimme toki tekemään parhaamme tulevaisuudessa. Kiitoksia tästä huomiosta. Seuraavaksi edustaja Dali. Niin kutsutut muut puhujat. Kiitos puheenjohtaja, että kuulun näihin niin sanottuihin muihin puhujiin. Ensinnäkin haluaisin aloittaa kiittämällä esittelijää tämä hänen lausuntonsa on erittäin hyvä pohja, jolta voimme jatkaa, koska hän käsittelee tässä tärkeimpiä asioita, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen ja teollisuutemme kilpailukykyyn, ja haluaisin nyt jatkaa tällä linjalla, koska Pariisissa ta- tavoitteen tulisi olla kaikille maailman eh, suurimmille teollisuuksille saada aikaiseksi lainsäädännöllisiä, oikeudellisia sitoumuksia ja että saadaan uusia kustannustehokkaita päästövähennyksiä. Me tarvitsemme apua, joka varmistaisi se, että kaikki maat ilmastonmuutossopimuksessa pitäisivät kiinni sitoumuksistaan. Niin kuin aikaisemmin jo sanottiin, pitäisi tukea antaa sinne, missä tarvitaan, mutta kaikkien maiden pitäisi olla vastuussa silloin, jos ne eivät sopimuksia noudata. Ja hiilen hinnoittelu on tärkeää, kun ajatellaan ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tämä mainittiin myöskin lausunnossa. Backloading ovat hyvä askel eteenpäin, mutta on edelleen epäselvää, onko tämä ETS pohjalla. Ja tässä on tärkeää painottaa niitä etuja, mitä hiilimarkkinoiden linkittämisellä on esimerkiksi kustannustehokkuuteen ja siihen, että pystytään vähentämään – päästöjä ja näin voitaisiin luoda yhtäläiset mahdollisuudet, mutta myöskin samanaikaiseksi parantaa ilmastositoumuksia. Ja haluaisin myöskin, että lausunnossa painotettaisiin sitä linkkiä, mikä on olemassa ilmastonmuutoksen ja meritalouden ja myöskin sinisen talouden välillä, josta äänestimme aikaisemmin tänään. Ja myöskin kun ajatellaan liikennettä, koska tämä on toiseksi suurin, suurin hiilidioksidi hiilidioksidin aiheuttaja energiasektorin ohella. Ja, ja nyt pitäisi tässä päästä enemmän kansainväliselle tasolle, tarvitaan ö, uusia politiikkoja, jos me haluamme torjua ilmastonmuutosta ja myöskin pain- ja pitää kiinni teollisuuden kilpailukyvystä, joten nämä olisivat minun muutosehdotukseni tähän lausuntoon. Kiitos. Paljon kiitoksia ymmärsin, että EFDDn puolesta herra Tampurano haluaisi vielä käyttää puheenvuoron. Kiitoksia. Olemme tyytyväisiä siihen, että mietinnössä puhutaan näistä markkinoista ja fossiilipolttoaineista. On muistettava, että IMFn e tutkimus, joka ei siis ole mikään ympäristöjärjestön tutkimus, laski, että suorat tuet fossiilisille polttoaineille ovat 2015 yli 5 miljardia euroa, 6 prosenttia maailmanlaajuista BKT. Haluaisimme tuoda esille tietenkin ongelmia tieteelliselle poliittiselle tieteellisesti täällä keskustellaan asiasta, jossa haluamme tietenkin Envin valtuuksia kunnioittaa. Meidän on huomioitava tieteen tosiasiat, täällä kohdassa viisi olisi hyvä muistuttaa, että kyseessä on analyysi, jolla, joka on hyvin lähes, lähes yksimielisesti tuettu kansainvälisen tiedeyhteisön puolelta. Olisi osoitettava tämä tieteellisesti osoitettu suhde biodiversiteetin ja ilmastonmuutoksen välillä ympäristömuutoksesta muutoksesta tulee varmasti taloudellisia ja teollisia vaikutuksia. Kohta seitsemän kielen ehdotuksessa täällä on diplomaattisesti vaarallinen lause. Täällä sanotaan, että korostetaan taloudellisia hyötyjä, joita tulee teollisuuden kilpailukyvylle Euroopan unionissa. Eli kun olemme allekirjoittaneet sopimukset, niin me saamme sitten kerättyä sitä hyödyt taloudellisesti. Ehdotuksessa puhutaan ainoastaan taloudesta ja rahoituksessa business as usual mielessä olisi korostettava se, kuinka tärkeä paikallinen talous, paikalliset yhteisöt, niin tässä saadaan koko yhteiskunta aktiivisesti mukaan, jotta pääsettäisiin kestäviin sopimuksen. Vielä lopuksi yksi pohdinta. Tämä parlamentti hiljattain hyväksy päätös on lauselman, joka on aika varomaton mielestämme. 2 prosenttia BKTstä jäsenvaltiossa kohdennettaisiin uusiin aseisiin. Ihmiskunnan suurin uhka on ilmastonmuutos ja me olisi viksumpaa suunnata nämä varat sopeuttamiseen ja nolla hiili yhteiskuntaan siirtymiseksi, ilmastonmuutoksen sopeutumiseksi siis. And madam. Paljon kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Van Bremt. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti vain, koska täällä on lausuttuja monia viisaita sanoja. Poliitikkoina meillä on tärkeä tehtävä, eli saada kansalaiset vakuuttuneeksi tilanteesta. Mielestäni siinä mielessä meillä on olemassa hyviä viestejä. Paavi tulee vierailulle tällä viikolla. Tämä ei ole ensimmäinen Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Hän tulee tänne ja kertoo ja puhuu lähinnä ilmastokysymyksistä. Meidän täytyy huomioida talous ja sosiaalinen yhteys. Kyllä uskon teknologisiin ratkaisumalleihin, mutta meidän täytyy saada kansalaiset vakuuttuneiksi ratkaisumallista, ja tähän Paavi pyrkii. Ja tämä on aika lailla viisas veto. Yhdysvalloissa konservatiivit ovat samalla linjoilla kuin euroskeptikot. Eli siinä mielessä paaviviesti on tärkeä. Ja sitten mitä tulee G7-tapahtumaan, sielläkin saatiin selkeä hyvä viesti. Eli sanottiin, että meidän täytyy kaikin keinoin pysyä kahden asteen rajan alapuolella. Ja sitten vähän huonompi viesti oli se, että jos katsotaan sitoumuksen tasoa, niin kyllä olemme kaukana tavoitteesta. Jos katsotaan, mitä nyt on tehty, niin se tarkoittaa sitä, että tämän vuosisadan loppuun mennessä ilmaston lämpeneminen on kolme ja puolen asteen luokkaa ja me tiedämme, minkälaisia vaikutuksia tällä on Euroopassa ja muualla maailmassa. Joten meidän täytyy varmistaa, että sitoutuneisuus vahvistuu ja että me rahoituksellisesti olemme tässä vahvasti mukana ja Eurooppa on edelläkävijänä. Ja minä toivon, että esittelijä, valmistelija ja varjoesittelijät pääsevät yhteisymmärrykseen. En toivoisi, että emme pääse yhteisymmärrykseen. Meidän pitäisi saada aikaiseksi todellakin kunnianhimoinen teksti ja yksi tuumin sellainen pitäisi työstää. Kiitoksia. Kiitoksia. Tämä on erittäin tärkeä koska joka, jopa Paavi Franciscus sanoi hiljattain, että ilmastokysymykset ovat äärimmäisen tärkeitä ihmiskunnalle. Tämä oli hiukan odottamatonta häneltä. Ö, kollega Karjus. Paljon kiitoksia, kun nyt kuuntelin kaikkia kollegoita, niin haluan kiittää tietysti kollega Kellyä oikeastaan aika tasapainoisesta mietinnöstä tai ehdotuksesta. Mutta toivoisin, että Euroopassa me vaikuttaisimme, siis vaikutamme, tai siis meidän osuutemme päästöistä on vain 11 prosenttia, joten konsensus on se, että meidän täytyy lopettaa se, mutta vaikea on se, että me olemme vastuussa vain 11 prosentista. Jos me menemme nollaan, emme silti kykene pelastamaan planeettaa. Joten avainkysymys on se, että meidän täytyy vakuuttaa kumppanimme, etenkin Yhdysvallat, Kiina ja Intia, että ne ottaisivat ottaisivat nämä Euroopassa yleiset ajatukset käsiteltäviksi. Olin illallisella yhdysvaltalaisten energiaihmisten kanssa ja me puhuimme noin 35-40 minuuttia, kun yksi heistä, vasemmistolainen demokraatti, keskeytti keskustelun ja sanoi, että hetkinen, minä en nyt ymmärrä tässä kaikkea. No mitä et ymmärrä? miten hemmetissä, näin hän taisi sanoa, miten hemmetissä selitätte äänestäjille, että korkeammat energiahinnat ovat hyvä asia, ja minä sanoin, että no ei kukaan näin Euroopassa tee. Ajatus on, että meidän täytyy vähentää hiilipäästöjä. Hän sanoi, että Yhdysvalloissa hän olisi kuollut, jos hän tekisi näin, koska poliitikolle siellä kyse on vain hinnasta ja kilpailukyvystä. Ongelma on se, että meidän keskusteluissamme hinnoista ja kilpailukyvystä ei puhuta ollenkaan, ja mielestäni tämä on väärin, koska voimme tappaa teollisuutemme, mutta emme pelasta kuitenkaan planeettamme. Meidän pitäisi pelastaa energiaa siten, että voimme saada kumppanimme muuttamaan käytöstään. No tavoitteet, joita tässä lausunnossa on, ja ne tavoitteet, jotka parlamentti on sulla enemmistöllä hyväksynyt lukuun ottamatta joitakin yksilöitä, jotka eivät nähtävästi usko tieteeseen, on se, että me tarvitsemme maailmanlaajuisen sopimuksen. No kysymys, joka meidän tulisi esittää itsellemme, on se, mitä me teemme, jos tällaista sopimusta ei ole. Voimmeko johtaa takaa käsin ja mitä tämä tarkoittaa meille kaikille? Minä tulen Latviasta, tämä on hyvin vihreä maa, Kutsun teidät kaikki sinne. No, yli kolmannes energiasta tulee uusiutuvista energialähteistä. Se on aika mieletön esimerkki. Ja yksi syystä on se, että teollisuutta ei kovinkaan paljon ole 50 vuoden neuvosto historia on vaikuttanut tähän. Minä nyt esitän nämä ajatukset, koska olen käsittänyt, että olen täällä yhden hengen vähemmistössä, mutta se mitä haluan todeta, en kuitenkaan tämän salin ulkopuolella. Minä en mitenkään kiistä sitä, että meidän ei pitäisi näitä tavoitteita saavuttaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Se, mitä nyt esitän, on se, että meidän tulisi muistaa, että maailmassa ei ole ainoastaan politiikkoja, vaan myöskin teollisuutta ja muita maita, jotka ovat äärimmäisen kilpailukykyisiä. Ja se, miten me nyt tätä asiaa käsittelemme, sitä tulisi pohtia. En nyt tässä mitenkään vastusta tieteen tuloksia tai tavoitteita. Minä ymmärrän ja tuen tätä mutta se, miten saadaan muut talousmahdit tekemään näin, ja jos tässä onnistuminen niin sitten ongelma on ratkaistu. Sininen kortti. Edustaja Jadot. No minulla on kyllä loistava mielikuvitus, vaikka meillä nyt ei ole tällaisia kortteja. Metsä. Ei vielä vihreä kortti kuitenkaan. Just uh, notre collègue uh, Karins. Niin vaan tuolle kollegamme Karins tänään tästä energiaan siirtymä asioista. Eihän siinä ole kysymys ainoastaan Pariisista, vaan katsotaan. näitä tutkimuksia, mitä tulee, kun katsotaan näitä taloudellisia analyysiä koskien eri energioiden kustannuksia. Tuuli, maa, maalämpö, biomassa ja muut tuotantokustannukset vastaavat nyt fossiilipolttoaineen kustannuksia ja tietenkin ydinvoima. Tämä on taloudellinen realiteetti eikä mikään ympäristö hiihuleiden unelma, että haluaisimme tuhota teollisuuden tässä. Ei, tämä on taloudellinen realiteetti. Sitten kun luetaan näitä äh, tutkimuksia, jos on miljoona euroa investointi eri energialähteisiin, 1,5 työpaikkaa fossiilienergian puolella, 2,5 työpaikkaa ydinvoimapuolella, jos otetaan tuulivoimaa Saksassa, niin seitsemän työpaikkaa saadaan syntymään Tämä on todellisuutta. Kyllähän meillä on tässä velvoitteet kansalaisia varten. Tämä on vaikea selittää, mutta tämä on kuitenkin nykytilanne. Thank kollega Fedelein toinen. Sinne kortti, voi herra Jastas. One, one. Uh, Yhden asian unohdin mainita kollega Kelin suuntaan. Mitä tulee tekijän oikeuksiin, niin meidän täytyy vain varmistaa, että siihen liittyvä uudistustyö ei vesity. Meidän täytyy varmistaa, että teollisuuden oikeuksia suojellaan, mutta varmistaen samalla, ettei tämä leviä käsiin. Ja sitten kollega Karinsille toteasin, että Ruotsista löytyy, kortaa käytetään korkea hiilidioksidivero ets lisäksi, mutta silti meidän teollisuutemme on hyvin kilpailukykyinen ja päästöt ovat vähäiset. Ja kyllä sähkölasku on nykyään paljon alhaisempi kuin pitkään pitkään aikaan, mutta tämä liittyy toimiviin markkinoihin. Sitä kautta hinnat voivat laskea. Eli me kaipaamme toimivia markkinoita. Ja jos nyt emme toimi, niin käy kyllä niin, että unionin johtoasema vesittyy matkalla kohti sopivaa sopimus, sitovaa sopimusta. Nyt meidän täytyy toimia. Meidän täytyy pohtia myöskin vaihtoehtoista ratkaisumallia. Koska me osoittaisimme, että parlamentti ei ole toiminut toivotulla tavalla. Necessary for... Kiitoksia, aika päättyi. Kristian, haluatko sinä todellakin sanoa jotain? Kaikkihan on selvää tässä keskustelussa. Niin, olen täysin samaa mieltä siitä, että markkinat ja hinnat ovat äärimmäisen tärkeitä näiden muutosten edistämisessä. Paljon kiitoksia. neuvottelua Pariisin ilmastonneuvottelussa. Edustaja Runge Metzger, nyt te saatte puheenvuoron. For inviting the commission to... Kiitoksia siitä, että kutsutte minut tänne valiokuntaan sanomaan muutaman sanan. Mielestäni tämä keskustelu, jonka täällä juuri kuulimme, niin sen perusteella voidaan sanoa, että tuemme täysin ITRE-valiokunnan lausuntoa. Meille on hyvin tärkeää Euroopan kilpailukyky Euroopan teollisuuden kilpailukyky. Meille on tärkeää myös se, että löydämme ratkaisuja koskien hiilivuoto-ongelmaa, erityisesti niin, että saadaan kaikki muut maat mukaan, erityisesti suurimmat talousalueet, niin että niistäkin tulisi Pariisin sopimuksen jäseniä. Tähän varmastikin tarvitaan niin verran aikaa, vaikka päätös tehtäisinkin Pariisissa, mutta ennen kuin kaikki maat ovat tämän ratifioidaan, niin siinä menee aikaa. eteenpäin. tarkoittaa, että jokainen näistä 196 pääneuvottelijasta joutuu palaamaan omaan parlamenttiinsa pyytämään ratifiointia Pariisin sopimukselle, joten eihän Pariisi ole mitenkään parlamentin mukanaolon tien päätös, vaan meillä on sitten varmasti Pariisin jälkeen vielä mahdollisuuksia keskustella siitä, millaisia vaikutuksia sillä on teollisuudelle. Olemme oikein yhtä mieltä siitä, että Tämä tulee edistämään teknologista innovointia erityisesti Euroopassa. Kuten tiedätte, puheenjohtaja Juncker haluaa kyllä nämä hedelmät kerätä tulevina vuosikymmeninä niin, että saadaan lisää työpaikkoja ja kasvua ja tietotaitoa Eurooppaan, jotta voimme varmistaa sen, että pysymme teollistuneiden kansojen kärjessä. Tiedämme myös sen, että meidän on tuettava kehittyviä maita ja tämä on aivan oikein tässä sanottu, ei kai, niin on hyvä, että oletetaan, että tarpeessa olevia kehittyviä maita ei kaikki ole tarpeessa. Voimme myös tarjota teknologista tukea, kun tuota, voidaan hyödyntää meidän kokemustamme ilmastopolitiikan täytäntöpanosta esimerkiksi Kiinan kanssa. Tämä on hyvin tärkeä osa ilmasto- ja energia politiikkaamme globaalisti. Eli ei tämä koske ainoastaan Pariisin sopimusta, vaan voimme myös kahdenvälisesti mm, voimme pyrkiä vaikuttamaan kahdenvälisesti Yhdysvaltojen ja Kiinan kanssa. Olemme olleet menestyksekkäitä viime vuosikymmeninä jo aika paljon aikaa kului ennen kuin saimme nämä maat mukaan, mutta nyt mielestäni tilanne on tässä hyvin heijasteltu. Molemmat maat ovat hyvin sitoutuneita sen, että pyritään hyvin päätelmiin tänä vuonna Pariisin osalta. Tähän varmaankin joudun päättämään puheenvuoron ja panokseni tälle keskustelulle. Kiitoksia. Being with us. Ja hienoa, että olette täällä. Se on meille äärimmäisen tärkeää, että kuuntelette keskusteluamme ja kerrotte mielipiteenne. Seuraavaksi vielä Sean Kelly, esittelijä Tarvitsetko minuutin vai enemmän? I don't normally speak. No en puhu kovin pitkään. Haluaisin vain kiittää kollegoja ja komissiota näistä kommenteista. Yleisesti ottaen meillä on hyvän tekstin pohja olemassa, jonka useimmat voivat hyväksyä. Hyviä asioita täällä esitettiin, muun muassa esikuva-analyysiin liittyen, tukiin, energiatehokkuuteen. Ihan perusteltuja kommentteja. Ja tietenkin sitten innovointi. Vaalipiirissäni pari viikkoa sitten näin, miten hienoa tuuli- ja aaltovoima energiahankkeita on päästy toteuttamaan – emme tietenkään saa unohtaa maatalouspuolta. Meidän täytyy tietenkin ruokkia ihmiset, eli elintarviketuotantoa tarvitaan, mutta samalla emme voi sanoa, että ette saa tehdä sitä, ettekä tätä. Eli meidän täytyy muistaa, että pysymme tasapainossa tämän toimien osalta. Ja sitten mitä kollega Karins totesi puheenvuorossaan, tärkeää on saada sitova sopimus aikaiseksi, mutta kyse on taktikoinnista. Voimmeko mennä Pariisiin sanoen, että ihan sama mitä tapahtuu, niin tavoitteet ovat nämä, vai sanommeko, että me olemme valmiita etenemään tähän suuntaan edellyttäen, että tulette mukana, ja jos ette, niin silloin teemme muutoksia tähän. Eli kyse on taktikoinnista. Meillä on olemassa nämä tietyt sitoumukset, mutta me emme missään nimessä voi antaa periksi. Me tiedämme, että on olemassa hallintoja, joissa ei demokratiaa vaalita, toimitaan autokraattisesti, halutaan pysyä vain vallan kahvassa, mutta meidän täytyy varmistaa, että kaikki ovat mukana tässä hankkeessa ja sitä kautta voimme pelastaa maailman. Jos maailmanlaajuista sopimusta ei saada aikaiseksi, niin ihan sama mitä teemme, niin emme voi pelastaa maailmaa. Kiina vastaa 25 prosentista kaikista päätöksistä, joten hyvä tulos olisi jo se, että saataisiin Kiina mukaan. Oikein paljon kiitoksia näistä hyvistä kommenteista, tulee ne huomioimaan. Ja toivottavasti tämä teksti saadaan sitten hyväksyttyä. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia kollegat. Tarkistukset 30.6.2015 kello, kello 12 keskipäivällä. Siis tämä on tarkistusten jättämisen määrä aika noin kaksi viikkoa. Ja sitten seuraava osa menettelyömme äänestys Israelissa syyskuun alussa. Mutta tärkeintä on siis, että tarkistusten jättämisen määräaika on kesäkuun loppu. Kiitoksia kello 15. Viimeinen osa kokoustamme. Kolme ja puoli tuntia. Thank you. Kiitos.